molemmilla puolilla Brexittiä, erityisesti kansalaisille ja pienille yrityksille. Kansalaisoikeudet ovat päähuolenaiheena tässäkin parlamentissa. Tämä sopimus helpottaa ennen näkemättömiä ja täytyy sanoa täysin käsittämättömiä aikeita vetäytyä tällaiselta etuuksia suojelevalta markkina-alueelta ja vetäytyä suhteesta, joita on luotu 45 jäsenyyden aikana ja että se aiheuttaa häiriöitä. Tämä on myös poliittinen pohja, jolta on tehtävä tulevat suhteet yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välille, nimittäin pitkän perjantain sopimuksen pohjalta. Ja meidän täytyy saada aikaa lisäneuvotteluille tulevan suhteen aikaansaamiseksi. Varajärjestely, sitä ei pitäisi joutua koskaan käyttämään ja se on tärkeä osa ja elementti tätä sopimusta. Valitan, että yhdistynyt kuningaskunta ei ole esittänyt operatiivisia ja toim- toimintakykyisiä ehdotuksia, joilla voitaisiin välttää tällaiset varajärjestelyt. Me pitkämielisesti odotamme tällaisia ehdotuksia. On vielä mahdollisuus sopimukselle ja minusta meidän pitää olla hyvin selkeitä sen suhteen, että sopimuksetun ero on täysin Britannian hallituksen vastuulla. Parha, paraskin valmistautuneisuus sopimuksettomaan eroon on vain lieventävä tekijä. Sopimukseton ero ei äh, salli mitään siirtymäaikaa mahdollisella lykkäyksellä. Se ei ratko Irlannin rajaa kansalaisoikeuksia tai budjettivaikutuksia. Ja kaikki, mitä pääministeri sanoi, niin huolimatta siitä minä toivon edelleenkin laajaa, hyvää yhteistyötä ja suhdetta. Pahoittelen, että ylitin puheaikani. Sorry, Danuta. No ei sitä enää ehdi pahoitella, Danuta ei auta. Niin, kaikki ylittävät tässä puheaikansa ja meillä on nyt 14 Catch the Eye puhepyyntöä, joten pyydän, että silloin kun minä kopautan täällä nuijaa, niin se tarkoittaa joko sitä, että pitää olla hiljaa täällä salissa tai että puheaika on loppu. Sitten kolme minuuttia Silva Pereira. Ja varapuheenjohtajana te varmaankin noudatatte puheaikaa. Kiitoksia puhemies. Me olemme täällä jälleen kerran käymässä keskustelua demokraattisesta demokraattisesti vapaasti, avoimesti Brexitistä, niin kuin jokaisen parlamentin pitäisi tällaisessa ratkaisevassa tilanteessa voida tehdä. Tämä Euroopan parlamentti on ainoa täysin operatiivinen parlamentti, joka edustaa brittikansalaisia tällä hetkellä. Yhteinen päätöslausumaesitys, jonka sosialistit ovat yhdessä muiden suurten poliittisten ryhmien kanssa esittäneet, osoittaa, miten yhtenäisiä me olemme kannassamme, kun ajatellaan tätä valitettavaa prosessia Britannian EU-sta lähtemiseksi brittikansalaiset tästä kärsivät, mutta jos äh, Brexit tapahtuu, sen pitäisi tapahtua järjestäytyneesti, koska ilman sopimusta tapahtuva ero on selvästi pahin tapa tehdä tämä. No, me kuulimme tietysti herra Boris Johnsonia. Hän sanoi, että hän haluaisi saada sopimuksen aikaiseksi EUn kanssa ilman Irlannin backstop-järjestelyä. Ja, ja jos ja hän totesi, että e- Britannia lähtee EUsta nyt ensi kuun loppuun mennessä sopimuksen kanssa tai ilman, mutta jos hän olisi ollut tosissaan sopimuksen saavuttamiseksi seuraavien päivien aikana, hän olisi nyt tehnyt hyvin yksinkertaisen eleen. Hän olisi esittänyt kirjallista ehdotusta toimivasta ja juridisesti toimivasta ehdotuksesta. Ja nyt tämä osoittaa sen, että hän ei ole vakavissaan sanoessaan, että hän haluaa välttää kovan Brexitin. Ja mikäli näin tapahtuisi, tämä olisi täysin brittihallituksen vastuulla. Arvoisa puhemies, sekä ala- ja ylähuone Britanniassa hyväksyivät lain, jossa nyt sitten artikla 50, artikla 50 sisältö pidennettäisiin ja nyt ei saatu mandaattia ja nyt sitten myöskään brittiparlamentti ei tällaista mandaattia antanut, joten me, me voimme todeta, että päätöslauselma tekee selväksi sen, että Euroopan parlamentti tukisi artikla 50 pidentämistä, jotta voitaisiin välttää sopimukseton ero. No se, miten me nyt näemme tämän 50 artiklan pidentämisen, se on tärkeää myöskin Britannialle, jotta se löytäisi poliittisen ratkaisun ja sitten antaisi ajallaan takaisin kansalaisille vallan, jotta heillä olisi sitten viimeinen sana sanottavanaan Brexitistä. Kiitos. Sitten minuutti. Edustaja Gibson. Today we are... Nyt olemme vakavassa vaarassa. Olemme hyvin vaarallisessa tilanteessa sekä Britanniassa että EU:ssa. Nyt voi käydä niin, että tämä Brexit-katastrofin aiheuttama väsymys tekee meistä liian väsyneitä, liian levottomia saamaan prosessiaikaan onnistuneesti. Tämä vaarantaa demokratian ja vakauden, oikeusvaltion, ja myös kaikkien maailman parlamenttien itsemääräämisoikeuden ja myös kansalaisten oikeudet. Ja minä peräänkuulutan nyt sitä, että parlamentti toimii tässä. Voittakaa tämä Brexit-väsymyksenne ja myöntäkää e, Britannialle lykkäystä tuohon eroon, jotta Britannia pääsee eroon tästä diktaattorista, joka yrittää nyt hiljentää kaikkien parlamenttien äidin. Vaara on tässä todellinen Brexit missä tahansa muodossa on huono asia meille kaikille ja sopimukset on ero varsinkin on katastrofi. Ja nyt kannattaa käyttää aikaa siihen, eh, jotta se saadaan pysäytettyä. For two minutes. Sitten kaksi minuuttia. Edustaja Smith. President, uh, thank you. Puhemies, kiitos kollegat, hyvää huomenta. Brexit on aiheuttanut turhautumista heti alusta pitäen. Se on valitettavaa, surullista. Skottin näkökulmasta se on ollut myös hyvin epäoikeudenmusta. Me äänestimme, että saisimme jäädä. Irlannissa äänestettiin, että saataisiin jäädä. Rauhan prosessi on pyhä ja sitä on suojeltava siellä. Kysymys on Westminsterin eh, hajonneesta vanhanaikaisesta järjestelmästä, joka ei sovellu nykypäivän keskinäisiin riippuvuuksiin. Meidän on nyt käsiteltävä meidän suhteitamme ja puhuttava eri kumppanien kanssa. Haluamme välttää tätä kauheaa virhettä meille kaikille, Skotlannissa ja koko Euroopalle. Kuulen joka päivä argumentin, että Brexitin pitää, meidän pitää saada se tehtyä ja päästä sitä yli ja ohi ja että ollaan kyllästyneitä brittihölynpölyn. Minä myös olen brittihölynpölyn kyllästynyt. Halutaan järjestäytynyt yhtä vetäytymistä, jotta voidaan lieventää Brexitin vaikutuksia. Pahoittelen, minulla on uutisia teille. Ei ole hyvää Brexittiä olemassa. Ei ole kestävää ratkaisua tähän kysymykseen. Ne ihmiset, ne konservatiivien tyhjäpäät, jotka eivät tee siellä yhtään mitään. Heillä ei ole mitään suunnitelmaa kestävälle tulevaisuuden suhteelle EUn kanssa. Jos Brexit tapahtuu sopimuksella tai ilman, he käyttävät sitä tekosyynä iskeäkseen näihin asioihin Skotlanti, Wales, Pohjois-Irlanti, sosiaalinen, talouden, ympäristö, polkumyynti, aivan teidän rannoillanne. Ei ole sellaista asiaa, kuin hyvä Brexit. Sellaista ei ole olemassa. Ei ole hyvää ratkaisua tähän. Minä en voi tukea tämän päivän päätöslauselmaesitystä, vaikka hyvällä tahdolla ja parhaalla yrityksellä olette sen tehneet. En voi hyväksyä sitä, koska meillä on väärät keskustelukumppanit. Me tarvitsemme lisäaikaa ratkaista Brexitin. Antakaa meille lisäaikaa. Kiitos. Are you Joko lopetitte? Lopetitteko jo? Sorry, who was making that comment? Kukas siellä oikein kommentoi? Sorry guys, I'm in control. Niin, pahoittelen. Minä päätän täällä. Thank you. Kiitos. Sitten edustaja Beck, kolme minuuttia. Arvoisa rouva puhemies, Iso-Britannia kaauksen partaalla toteavat brittiläiset ja saksalaiset mediat samankaltaisesti kuin ennen Brexit-kansanäänestystä. Kuitenkin tässä on vakavia seurauksia tulossa. Iso-Britannia on kolmanneksi suurin vientimarkkina-alue Saksalle ja yhdessä Yhdysvaltain kanssa kaikkien kannattavin. Kun ajatellaan loppua EUta, niin kyseessä on äh, toiseksi suurin vientimarkkina-alue. Kun ajatellaan kova brexittiä, silloin menetetään kymmeniä tuhansia saksalaisia työpaikkoja, varsinkin ajoneuvoteollisuudessa. Tähän tulee myöskin britti nettomaksujen katoaminen. Kyseessä on 10-12 miljardia euroa ja kustannukset tässä osuisivat varsinkin Saksan kontolle. No miksi EU sitten vastustaa tällaista myönteistä avioeroa. Yhdistynyt kuningaskunta on hyvän tahtoisesti ollut mukana neuvottelussa ehkäpä liiankin, kun se on hyväksynyt kaikki EUn alkuperäiset vaatimukset, kun ajatellaan aikataulua EUn kansalaisten oikeuksia ja myöskin laskua. No nyt sitten EU on vastannut jatkamalla intämistään Irlannin backstop-kysymyksessä, mutta kuka nyt vakavamielisesti uskoo, että ajoittaiset ja sähköiset tullitarkastukset johtaisivat siihen, että Irlannissa väkivaltaisuudet käynnistyisivät uudestaan. Ei edes Michel Barnier, joka yrittää käyttää backstopia pitääkseen Britannian jatkuvassa tulliliitossa tai äh, pyrkii pakottamaan toiseen kansanäänestykseen. Kun ajatellaan koko äh, rahoituksellista poliittista kenttää ja kaikkia poliittisesti oikeita mielipiteitä. Brittikansalaiset silti äänestivät äh, EUn lähtemisen puolesta, 52 prosenttia puolesta, 48 vastaan. Ja tämä on juuri se enemmistö, jonka avulla myöskin EUn komission puheenjohtaja von der Leyen hyväksyttiin virkaansa. 17,4 miljoonaa brittikansalaista äänesti Brexitin puolesta. Ja tämä on suurin lukumäärä brittejä, jotka ovat ikinä äänestäneet mistään. Nyt Michel Barnier hän on ovela ja taitava neuvottelija, mutta hän yrittää nyt minimoimaan Britannian vasallivaltion asemaan tai vaihtoehtoisesti tässä hän riskeeraa lukuisat työpaikat EU:ssa. Joko tai joko tämä tulos, siis kumpi, kumpikin lopputulos on sellainen, että sitä ei voida hyväksyä. Minuutti, Lundgren. Tack för ordet, fru talman. Kiitos puhemies. Brexit on positio sota EUn ja Britannian välillä ja kummallakaan osapuolella ei ole konkreettisia ratkaisua ehdotuksia. Vuosisata sitten tilanne oli toinen. Iso-Britannia ei aluksi 50-luvulta lähtenyt tulliuniinin samaista syistä kuin tämän päivän Brexit-tilanteessa. Eli 57, kun Britanniassa ajateltiin, että tunnioni niin, eh, yhtenäisillä eh, protektionistisilla eh, tulleilla olisi liian suuri pakkopaita tällaiselle valtiolle, joka on kaupankäyntiin perustuva. Sitten avattiin poliittisesti sitoutuvia vapaakauppasopimuksia muun muassa Ruotsin kanssa. Ja haluan äh, lisätä, että silloin pärjättiin äh, aika pienellä määrällä virkamiehiä, kun verrataan tämän päivän virkamiesmäärään koko EU:ssa. Meidän on kunnioitettava äh, tässä Britannian suvereniteettia. Kiitos. Kiitos. Niin, nyt valvon tarkasti puheaikoja. Sitten Anderson, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Minun irlantilainen passini kertoo, että minä ja jokainen irlantilainen on oikeutettu olemaan osa Irlannin valtiota. Ja kuten tässä päätöslauselmaesityksessä selvästi sanotaan, me pohjoisirlantilaiset olemme oikeutettuja EU-kansalaisuuteen siellä, missä me asumme. Varajärjestely on olennainen jotta vältetään suljettu raja Irlannin saarella ja jotta suojellaan Irlannin taloutta ja Pohjois- ja Pohjois-Irlannin ja muun Irlannin yhteistyötä, se silti vie meidät ulos EU-sta vastoin tahtoamme. Me äänestimme EU-hun jäämisen puolesta. On tärkeää, että parlamentti muistaa sen, että kuten päätöslauselmaesityksessä todetaan, että Pitkän perjantain sopimuksessa tunnustetaan legitiimiksi mikä tahansa Pohjois-Irlannin asemaa koskeva ratkaisu, johon sen asukkaiden enemmistö päätyy vapaasta tahdostaan. Eli meillä on itsemääräämisoikeus, kuten pitkän perjantain sopimuksessa ja britti- ja Irlannin laissa todetaan. Neuvosto on todennut, että jos Irlanti uudelleen yhdistyy, kaikki 32 kreivikuntaa pysyvät silloin EU:ssa. Ja Ranskan presidentti eh, Macron on myös todennut, että ratkaisu Brexit-ongelmaan on Irlannin uudelleen yhdistyminen. Ja Lord Ashcroftin mielipidetiedustelu, kuten monet muutkin, ovat näyttäneet, että enemmistö tukee Irlannin yhdistymistä. Pitkän perjantain sopimus tarjoaa rauhanomaisen demokraattisen polun takaisin EU-hun ja sitä tulisi kaikkien kunnioittaa. Sitten Farage, kaksi minuuttia. Clear. Kiitoksia. Yksi asia on selvää ja kun olemme kuulleet tänään äh, Junckerilta ja Barnelilta, niin tässä, että oltaisiin oltu aika lähellä sitä, että 17. lokakuuta olisi backstop hyväksytty ja totta kai molemmat yrittävät tässä esittää tämän ikään kuin neuvottelun voittona, mutta meidän täytyy muistuttaa itseämme, että sopimus ilman backstopia on todella huono diili Britannialle. Se tulee jättämään meidät Euroopan tuomioistuimen alaisuuteen ja sääntöjen alaisuuteen, mutta kun ajatellaan erosopimusta, niin huonoin osa on se, että kun ajatellaan tulevaa suhdetta, niin se on täysin hyvän tahdon varassa. Me olemme täysin teidän käsissänne siinä tapauksessa. Olemme teidän armonne varassa ja minä sanoisin, että kun ajatellaan nyt tämän viikon tapahtumia Euroopassa, ne eivät osoita, että hyvää tahtoa olisi olemassa. Totta kai viittaan tässä Luxemburgin eh, pääministerin, joka nyt tässä pyrkii nöyryyttämään brittipääministeriä eh, ainoastaan siten, että eh, nyt sitten presidentti Macron olisi Elysen palatsissa eilen kunnioittanut häntä suuresti. No, kun ajatellaan nyt, että me olemme ansana tässä, niin se oli Barnierin tavoite ja sanoitte itse näin, että pitäisitte meidät tulliliitossa, mutta Täällä nyt pelkona on, että Britannia lähtee sieltä ja yhtenäismarkkinoilta ja meistä tulee kilpailukykyisempiä ja meistä tulee paljon vauraampia Euroopan unionin ulkopuolella kuin sen sisällä. Herra Verhofstadt, me emme halua olla teidän eurooppalaisen valtakuntanne osanne nyt äh, haluamme selkeän Brexitin. Kun olemme tehneet tämän, niin sitten käydään aikuisten välinen keskustelu äh, kaupasta ja siitä, miten tässä edetään. Kiitos. Miss... Mr. Gonzalez Pons. Sitten Gonzalez Pons, puolitoista minuuttia. Student. Kun minä olin nuori opiskelija ja aloitin poliittisen urani, pidin Britanniaa parhaana esimerkkinä siitä, millainen demokratian tulisi olla, mutta näin ei ole enää. Nyt brittidemokratia on varjo entisestään, sillä poliitikot, kuten äh, Nigel Farage, ovat tuhonneet sen. Britannia elää synkimpiä aikojaan sitten toisen maailmansodan ja demokratia on siellä lopetettu. Nyt neuvottelut ovat vielä auki täällä Euroopan parlamentissa ja Euroopan unionin päästä, mutta brittiparlamentti on suljettuna. Me edustamme täällä Euroopan kansalaisia ja myös brittikansalaisia. Tämä on suuri demokratian kehto myös. Britannian politiikan ovat kaapanneet nationalistiset poliitikot, joka ei, jotka eivät pysty näkemään omia rajojaan ja omia intressejään pidemmälle me olemme aina toimineet hyvässä uskossa, emme ole koskaan valehdelleet. Jean-Claude Juncker ja Michel Barnier ovat hyviä neuvottelijoita, mutta he ovat herrasmiehiä. Ja mietinpä tässä, että voidaanko tästä nykyisestä brittipääministeristä sanoa samaa. Me emme vastusta sitä, jos Britannia pyytää lykkäystä erolleen, mutta haluamme tietää, mihin asti lykkäystä annettaisiin ja miksi, sillä aikaa ei ole enää hukattavaksi. Minä vetoan tässä nyt pääministeriin, että hän kunnioittaisi brittiparlamenttia ja vaadin häntä kunnioittamaan myös eurooppalaista demokratiaa, sillä Brexit on katastrofi. Puhemies keskeyttää. Edustaja Corbett, kaksi minuuttia. Puhemies, poliittinen tilanne Britanniassa on kaoottinen ja kollegoiden ei pidä hetkeäkään ajatella, että tämä pääministeri tai tuo siipi tuolla edustaisi koko brittivaltiota. He eivät edusta sitä. Ja vaikka herra Johnson väittää, että hän etsii tai pyrkii sopimukseen, hän ei ole tehnyt mitään konkreettista ehdotusta. Ja ajatuksia vähän kelluu ympäriinsä ja ne ovat sellaisia, että niitä ei brittiparlamentti hyväksyisi eikä niitä täälläkään hyväksyttäisi. Hän on ajelehtimassa kohti sopimuksetonta eroa. Brittiparlamentti on kuitenkin säätänyt lain, jolla estettäisiin sopimukseton ero ja pitäisi pyytää lykkäystä. Ja enemmistö brittiparlamentissa myöskin nyt tällä hetkellä. Ja muistakaa, että hän, hän on nyt vähemmistöhallituksessa. Hän on potkaissut jäseniä puolueista pois ja erottanut ministereitä. Jokainen oppositiopuolue, liberaalit, vihreät, skotit, Walesin nationalistit haluavat uuden kansanäänestyksen. Ja tällaisessa kansanäänestyksessä Boris Johnsonin ehdotus olisi varmasti jäädä Euroopan unioniin ja huolimatta siitä, kuinka turhautuneita ollaan brittihallituksen ja sen pääministerin, niin kestäkää nyt Britannian kansalaisia. Yleinen mielipide on muuttumassa tässä asiassa. Uusi kansanäänestys on oikeutettu. Sen vuoksi uusi kansanäänestys on perusteltu sen vuoksi, että Brexitissä sillä ei ole mitään yhdennäköisyyttä tuolle osalle joukkoa, jotka kansanäänestyksen aikana sanoivat, että se olisi helppoa, sillä säästettäisiin rahaa, se menisi kansanterveysjärjestelmään, se kas, kas, maksaa valtavasti ja se eh, kustantaa paljon koko järjestelmälle. Siksi äänestäjien on oikeutettua sanoa, että en minä tätä äänestänyt, en minä tätä halunnut. On oikein antaa brittikansalaisille uusi eh, mahdollisuus katsoa asia uudelleen. Antakaa meille tämä lykkäys pyytäkää meille lisä, lykkäystä. Kiitos. Sitten long minuutti. Arvoisa puhemies, minut valittiin eh, eurooppalaisena äänenä eh, Pohjois-Irlannista ja minä äänestin EU-ssa eh, e pysymisen puolosta. Euroopan unionin jäsenyys on äh, osa meidän identiteettiämme ja se yhdistää meidän kansamme, uudestin nationalistis ja sellaiset, jotka eivät ole kumpakaan hyvä. Pitkän perjantain sopimus perustui EUn äh, säännöille ja sitä täytyy nyt suojella. Nyt meitä ei kuitenkaan tässä ole kuunneltu. DUP ei puhunut enemmistöstä silloin, kuin 98 äh, solmittiin tämä sopimus, eikä myöskään nyt tässä backstopista tai muusta. Ei voi olla hyvää tai järkevää Brexitiä, mutta se olisi katastrofinen Pohjois-Irlannissa. Ja sellaiset, jotka sanovat, että no deal ei olisi ongelma, mutta kuitenkin rajan toisella puolella tiedetään paremmin. Parlamentti pyrkii välttämään nyt sopimuksettoman eron ja meidän täytyy antaa heille nyt aikaa, heidän täytyy onnistua ja on hienoa, jos te olette kärsivällisiä. Tämä vaikuttaa meidän kaikkien tulevaisuuteen ja se täytyy saada oikein, ei ainoastaan tehtyä. Could I just ask? Pyytäisin erityisesti tätä puolta salista niin käymään keskusteluja kuiskaten koska hänen käydyt keskustelut häiritsevät kaikkia. Sitten kaksi minuuttia, Scott Cato. Kiitos puhemies. Alusta alkaen Brexitissä on ollut kyse hallinnasta. Ei, ei suinkaan siitä, että Britannia saa hallinnan takaisin Euroopalta, vaan siitä, että Britanniasta on nyt hallinta katonnut täysin. Tämä parlamentin jäädyttäminen on vallan väärinkäyttöä, jota ei ole nähty sitten 1600-luvun. Ja se tarkoittaa sitä, että pääministeri, brittipääministeri ei voi esiintyä Britanniassa tai missään muuallakaan Euroopassa ilman, ilman buuauksia. Tässä on kyse siitä, että parlamenttiedustajiltamme on nyt viety valta. Virkamiehillä ei ole enää mitään valtaa. Oikeusvaltion puolustajilla ei ole enää valtaa. Brexit ei ole siis antanut parlamentille tai kansalaisille valtaa, vaan rikkaille oligarkeille valtaa, jotka haluavat välttää verojen maksun, se on antanut valtaa suuryrityksille, jotka haluavat tuhota planeetan ja siitä syystä me tarvitsemme... Niin, voisitteko hidastaa hiukan? Pahoittelen. Niin, me tarvitsemme yhtäläiset mahdollisuudet toimia muun muassa ympäristösäätelyn alalla. Me emme voi sallia sitä, että tässä kilpaillaan nyt siitä, kuka tarjoaa heikoimmat ehdot ja niin, että Britanniasta tulee eurooppalainen eurooppalainen riistotyöpaikka, jossa kaikkien oikeuksia poljetaan. Brittikansalaiset ja Euroopan kansalaiset, jotka asuvat Britanniassa, yrittävät nyt pitää perheensä koossa, kun Brexit vaikuttaa heihin kaikkiin. Ja olen, olen valtavan pahoillani siitä, että olemme tässä tilanne, tilanteessa. Omassa maassani tilanne on kaoottinen ja demokraattisia instituutioita testataan nyt murtumispisteeseen asti. Jotkut yrittävät kuitenkin tässä edelleen suojella demokratiaa ja tässä päätöslauselmassa todetaan tänään, että neuvoston täytyy antaa Britannialle jatkoaikaa lykkäystä tähän eroon, jotta Britanniassa päästään, päästään jälleen järkevään hallittuun tilanteeseen. Vain me, kansa, voimme vastustaa nyt Johnsonin ja hänen kätyröidensä tyranniaa meillä. Me pyydämme nyt ystäviämme täällä parlamentissa ja neuvostossa antamaan meille vallan takaisin ja suojelemaan meitä näiltä oligarkeilta. Vain kansa voi voi nyt päättää ja kansa haluaa pysäyttää tämän Brexit-painajaisen ja jäädä EU-hun. Two minutes, Mr. Madison. Sitten Madison kaksi minuuttia. On 23rd June, June 16, the European Union membership referendum was held in the United Kingdom. On that historic day. Tänä historiallisena päivänä kansanäänestystä 89 prosenttia halusi eh, erota siitä on nyt aika pitkä aika ja joka päivä sen jälkeen poliittiset elitistit sekä yhdistyneessä kuningaskunnassa että EU:ssa ovat pitäneet Britannian ja Pohjois-Irlannin kansalaisia panttivankeina. Meidän pitää kunnioittaa kansanäänestyksen tulosta. Poliitikot voivat yrittää estää brexittiä poliittisella viisaudellaan, mutta pitäisi muistuttaa, että vaikka ihmiset eivät ole vallassa tai säädä lakeja tai tulkitse niitä, he ovat kuitenkin koko tämän vallan ydin ja lähde. Politiikan elitistit unohtavat tämän jatkuvasti. Kolmansille maille luennoidaan oikeusvaltiosta, vaikka omia demokraattisia päätöksiä noudatetaan vain, jos ne vastaavat federalistien ideologisia ajatuksia. Tässä ei ole koskaan annettu kunnollisia mahdollisuuksia lähdölle. Vaikka poliitikot tekevät kaikkensa estääkseen yhdistyneen kuningaskunnan lähdön Euroopan unionista, jopa maailman Giefershofstatteja voidaan pitää sellaisina, että he ovat menestyneet siinä, että yhdistämättä kuningaskuntaa on pidetty panttivankina viiden vuoden ajan. Boris Johnsonin valtaantulo merkitsee, että Brexit voi ehkä tapahtua. Kuitenkin Commonsit eivät häntä puolla. He ovat äh, määränneet lain, jossa äh, Brexit ilman sopimusta olisi laiton. Se veisi äh, toivon Brexitiltä. Ja nyt halutaan pitkittämistä ja lykkäystä, mutta Johnson on valmis lähtemään sopimuksella tai ilman. Ihmisiä ei voi pitää panttivankeina tällä tavalla. Se, että jätetään huomiota kansalaisten ähm, tahto, niin se tulee tarkoittaa sitä, että EU ei äh, jatkossa tule toimimaan. Meidän pitää kunnioittaa kansojen ja valtioiden demokratiaa ja noudattaa sitä, mitä itse luennoimme. Kiitos. Kiitos. Sitten Zahradil. Minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on kuusi viikkoa aikaa Brexitin ja jos mitään ei tapahdu, Britannia lähtee lokakuun 31. ilman sopimusta. Mutta monet ihmiset täällä kuitenkin ajattelevat, että meillä on erosopimus. Ja nyt ajatellaan, että nämä ongelman aiheuttajat äh, Brit- Britannian puolelta äh, aiheuttavat tämän ja että he mutta näin on. Meillä ei ole kuitenkaan sopimusta ja nyt sitten äh, brittihallitus ei kuitenkaan tätä ole hyväksynyt. Sanotaan, että tarvitaan kaksi ihmistä tangon, mutta nyt vaikuttaa siltä, että me tanssimme melko lailla yksin, joten järkevä ratkaisu mielestäni on se, että nyt täytyy kysyä neuvostolta, että se antaa mandaatin komissiolle neuvotella uudestaan, koska muuten sitten ero tapahtuu kuuden viikon kuluttua ilman sopimusta ja tämä aiheuttaa meidän talouksillemme hyvin vakavia seurauksia. Kiitos. Kiitos sitten Flanagan minut. Meidän täytyy, puhemies sanoo mikrofoni. Mikrofoni. Niin, ensin täytyy ymmärtää, miten mikrofonit toimivat. Meidän täytyy kunnioittaa ihmisten ilmaisemaa kantaa, mutta tässä ei ole otettu huomioon, miten massiivisia vaikeuksia tämä päätös aiheuttaa raja-alueiden ihmisille – tässä viittaan ennen kaikkea backstop-järjestelyyn. Jos sopimukseton ero toteutuu, silloin EUn solidaarisuutta todella, todella testataan, onko kyse vain sanoista vai teoista. Nyt Jean-Claude Juncker on jälleen puhunut solidaarisuudesta. Irlanti vie vie valtavan määrän naudanlihaa Britanniaan joka vuosi, ja jos sopimukseton ero toteutuu, niin se loppuu välittömästi mihin muualle tätä veisi, jos ei naapurimaahan. Mitä tässä tilanteessa tapahtuu? Irlanti tarvitsee uusia mar- markkinoita tuotteilleen, jos Britannian markkinat sulkeutuvat sen ö, tuotteita, muun muassa naudanlihan suhteen. Meille tulee myös valtavasti naudanlihaa muun muassa merkosurmaista, ja jos nyt emme ole enää sopi- EU-sopimusten piirissä, miten meidän oikein käymme? Tarvitsemme solidaarisuutta. Kiitos. Teidän puheaikanne päättyy sitten Dodge, kaksi minuuttia. Kiitokset puhemies. Ensinnäkin haluaisin vahvistaa uskomukseni, että järjestäytynyt Brexit-ero on paras vaihtoehto Euroopan unionille, yhdistyneelle kuningaskunnalle ja aivan erityisesti Irlannin saarella asuville. Olen uskonut aina, että tämä on meidän intressiemme mukaista ja varmasti se voidaan saavuttaa. Kuitenkin Tämän erosopimuksen ei saa antaa haitata taloudellista ja markkinoiden toimintaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Pohjois-Irlannissa. Sopimuksessa pitää, sen pitää pestää myös demokratian perustestit ja varajärjestely on vaarantanut tämän. Tämä on tullut esiin useissa yhteyksissä, kun viitataan Belfastin sopimukseen. Siihen viitattiin tänä aamuna komission puheenjohtaja ja herra Barnier viittasivat siihen. Tämän sopimuksen periaatteet on kahden perinteen tasavertainen olemassaolo, äh, rinnakkaiselo, niin että eri yhteisöjen ihmisiä kohdellaan tasavertaisesti ja kuullaan tasavertaisesti. Ähm, tässä puhuttiin myös, kuinka tärkeää on tällainen yhtäläinen kohtelu ja mikä tahansa ratkaisu, sen on otettava huomioon unionistit, koska pitkän perjantain sopimuksessa on molemmin huomioon ottaa näille yhteisöille. Euroopan unionin instituutioille on lähetetty kirje, jossa kohdassa viisi päätöslauselmaesitystä viitataan siihen, että yksikään Pohjois-Irlannin unionisti ei tukenut tätä kohtaan. Kaikki unionistit, jotka olivat mukana Eurooppa-vaaleissa, hyväksyivät tämän, mutta niin, että backstopia ei toteuteta. 81 prosenttia unionisteista vastustaa varajärjestelyä ja on olemassa demokraattinen ongelma varajärjestelyn kanssa, herra Barnier. Ja te ette voi kyllä pestä käsiänne tästä. Se, että äh, Pohjois-Irlanti joutuisi hallitsemattomien ähm, toimien kohteeksi, äh, puhemies keskeyttää. Pahoittelen, Dodds, minun täytyy olla tässä hyvin tiukka. Seuraavaksi Tajani puolitoista minuuttia. Presidente, eh, la Arvoisa puhemies. Niin, minä eh, edustan tässä tuota, toimielin valiokuntaa ja totean, että eurooppalaiset Britissä, eh, Britanniassa täytyy ottaa huomioon. Meillä oli tässä myöskin sellaisten brittien edustajia paikalla, jotka elävät Euroopassa ja kuulemme heitä. Ja nyt todellakin me olemme velvoitettuja antamaan kansalaisille äänet. Meillä on 600 000 italialaista, jotka asuvat yhdistyneessä kuningaskunnassa ja myöskin paljon brittejä, jotka asuvat EU:ssa. Tämä on demokratian sanaa. Ja kansalaisia täytyy tässä todellakin puolustaa. Meidän täytyy tehdä tämä. Täytyy pitää huoli tästä, vaikka tässä on kuitenkin eroa toimielinten välillä. Afkossa me puhuimme tästä, eli siitä, mitä Irlannin tasavaltaan ja Pohjois-Irlantiin tulee, eli tähän kyseiseen rajaan. Se on nyt se ongelma, ongelman ydin. Mitä voidaan tehdä niin, että rauha äh, pysyy tässä varsinkin kun nyt ajatellaan tätä backstop-varautumisjärjestelyä, ja myöskin puolella tästä ollaan huolissaan. Jos meillä on joustava raja, meidän yrityksemme äh, hyötyvät tästä ja meidän täytyy tässä myöskin muistaa äh, hullun lehmän tauti. Jos me emme voi tässä suojella äh, sisämarkkinoita, niin tämä aiheuttaa suuria ongelmia taloudellemme ja meidän täytyy kyllä kansalaisemme ja yrityksiemme puolustaa EU:ssa. Mr. Benefit. Grazie, Vicini al ottobre. Kiitos puhemies. Lokakuun loppu lähestyy kovaa vauhtia ja pääministeri Johnson ei ole vielä tehnyt mitään ehdotusta, josta voitaisiin keskustella täällä Euroopan johtajien kesken. Ja nyt vaarana on se, että ajaudutaan sopimuksettomaan eroon. Tämä on tietysti konservatiivipuolueen johdon toivoma tilanne, mutta Britannian työväenpuolue puheenjohtajansa Corbynin johdolla on ryhtynyt toimiin tällaisen katastrofin välttämiseksi. Tässä keskustelussa minä halusin puolustaa niitä kolmea miljoonaa Euroopan unionin kansalaista, jotka asuvat ja työskentelevät Britanniassa. Heidän joukossaan on 700 000 Italian kansalaista ja he todella tekevät osansa Britannian vaurauden kasvattamiseksi. Ja heitä suojellakseni minä haluaisin ainakin antaa lykkäystä Britannian EU-erolle, jotta vältetään sopimukseton ero. Kiitoksia sitten edustaja Kelleher. Yksi minuutti. Niin, minä haluaisin tukea päätöslauselmaa ja haluaisin myöskin sanoa, että hyväksyn yhdistyneen kuningaskunnan päätöksen EUsta e e lähtemiseksi, mutta kuitenkin nyt Britannian velvollisuus on hyväksyä, että suuri demokraattinen prosessi, mikä liittyy Irlantiin vuonna 1998, kun sekä etelän että pohjoisen ihmiset tukivat pitkän perjantain sopimusta ja me puhumme siellä taloudesta ja muista asioista. Ja kun haluan nyt tämän asettaa kontekstiin, hyvät kollegat, joka päivä ihmiset ylittävät näkymättömän rajan tapahtuu joka päivä. Tällainen nopea Brexit tulisi, tulisi vaikuttamaan tähän vapauteen, siihen, että voitaisiin sosiaalisesti öö, tässä ylittää tämä raja, joten minä nyt tässä kontekstissa tuen päätöslauselmaa ja pyydän yhdistynyttä kuningaskuntaa varsinkin hyväksymään, että sillä on vastuuta ja velvollisuuksia pitää kiinni tästä pitkän perjantain sopimuksesta ja täytyy myöskin pitää mielessä, että kyseessä on rauhanprosessi. Eli Hyväksyn sen, että Britannia haluaa lähteä EU-sta ja odotan, että se tekee velvollisuutensa ja kunnioittaa tätä pitkän perjantain sopimusta arvoisa Evans for Evans, yksi minuutti. President. Kiitos puhemies. Minä edustan Walesia täällä Euroopan parlamentissa. Olen tehnyt niin jo 20 vuoden ajan ja se on ollut suuri etuoikeus ja suuri haaste. Mutta nyt edessä ovat kaikkein haastavimmat ajat. Brittiparlamentti on pettänyt Walesin. Tämä ei ole kansantahto, vaan kaoottisen hallituksen tahto. Pyydän, että katsotte tässä nyt pidemmälle muita asioita, joita tässä tapahtuu. Viime kuukausien aikana minä olen ollut mielenosoituksissa ympäri Walesia itsenäisyyttä tukevissa mielenosoituksissa. Nyt 40 prosenttia welsiläisistä sanoo, että he tukisivat Walesin itsenäisyyttä, jos se tarkoittaisi sitä, että Wales voisi pysyä EUn jäsenenä. Meillä on oikeus päättää omasta kohtalostamme tästä nykykriisistä päästään niin, että järjestetään toinen kansanäänestys. Me tarvitsemme aikaa tuon järjestämiseen. Minä työskentelisin mielelläni sen puolesta ja Walesin tulevaisuuden puolesta Euroopan unionissa. Kiitos. Mr. William. Edustaja Vlimski, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin aluksi tässä todeta, että en ymmärrä yhtään sitä, että kaksi suurta neuvottelua EU, mutta myöskin yhdistynyt kuningaskunta, jotka molemmat tässä ilmaisevat ovat suuria vaikuttajia läntisessä maailmassa, eivät mitään demokraattista kansan halua voi toimeenpanna. Tässä on kaksi suurta leiriä, jotka sanovat, että no, Brexit on jotakin hyvää. No toinen leiri sanoo, että Brexit on huono asia. Minun näkemykseni tähän on se, että on täysin äh, äh, tai sillä ei ole mitään merkitystä, mitä tässä sanotaan, vaan tärkeää on se, mitä enemmistö brittikansalaisista on sanonut. Ja meidän velvollisuutemme on kunnioittaa tätä, osoittaa kunnioitusta enemmistöä kohtaan Britanniassa, jotka ovat tämän selkeän ratkaisun tehneet. Joten pyydän, että käydätte ajan lokakuun loppuun mennessä lähentyäksenne toisianne, että saatte sopimuksen aikaiseksi, joka on ammattitaitoinen, oikeudenmukainen, tehokas. Ja lopetkaa, lopettakaa tämä teatterikin Kiitoksia. For one minute, Mr. Bourgeois. Edustaja Bourgeois, yksi minuutti. Voorzitter, onze eh, Kiitos, puhemies. Ryhmämme ei kuulu Brexit-ohjausryhmään ja meistä tuntuu, että tämä on rike demokratia kohtaan jo, mutta Flandersin eh, delegaatio puoltaa tätä päätöslauselmaesitystä, koska meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta sopimukset saadaan aikaan, jotta voidaan välttää sopimukseton ero. Ja toivon, että neuvottelijat pystyvät rakentamaan lähestymistapaan. Nyt toivoa on näkyvissä ja avoimuus voi auttaa ratkaisun löytymiseen. Voimme saavuttaa jotain varajärjestelyn suhteen sekä sisämarkkinoiden koskemattomuuden suhteen. Rabarnier on aivan oikein sanonut, että tässä on enemmän kyseessä kuin pelkästään kauppa ja haluan korostaa sitä, puolustus, Tutkimusinnovaatio, yliopistojen yhteistyö, sininen talous, globalisaatiorahastot ja paljon paljon muita osa-alueita, jotka liittyvät näihin ongelmiin ja monet yritykset Alankomaissa, niillä ei edes ole 50 työntekijää. Edustaja Daily minuutti. Kiitos puhemies. On helppo teeskennellä, kuten moni täällä on tehnyt, että Brexitissä on kyse hulluista Briteistä, jos Brexitissä on jostain ylipäänsä kyse, niin siitä, että tässä yritetään tunkea uusliberaalia ajattelutapaa Britanniaan ja mikä ironista, se on lähtöisin hallitsevasta luokasta Britanniassa. Kyse on yksityistämisestä, julkisten palveluiden rapauttamisesta. Tällainen tilanne vallitsee EU:ssa monessa maassa ja ei siitä tarvitse valehdella. Kyse on tässäkin demokratiasta. Voi olla, että Britannialla ei mene kovin hyvin demokratian puolesta, mutta ei mene EUllakaan. Eli vaikka en pidäkään siitä, että Britannian hallitseva luokka kannibalisoi itseään, niin tavallisten kansalaisten on pystyttävä elämään. Me emme tarvitse suljettua rajaa. Meidän ihmisoikeuksiamme pitää kunnioittaa, niitä ei voi uhrata. Jos täällä tosiaan uskotaan nyt solidaarisuuteen ja sosiaalisesti oikeudenmukaiseen rauhalliseen Eurooppaan. Meidän täytyy hylätä tämä nykyinen EUn tie, hylätä tällainen uusliberalistinen ajattelu. for one... Edustaja Dobni, yksi minuutti. Well, we've heard a lot. Olemme kuulleet tänään paljon Verhofstadtin eh, suunnitelmista rakentaa uusi eurooppalainen valtakunta. No nyt sitten hän vertasi eh, Johnsonia Mrs. Doubtfirein. Hän on Euroopan eh, Darth Vader, herra, Ver, eh, herra Verhofstadtsit, ja tämä tässä nyt sitten kansallinen demokratia kuitenkin kuolee, kun ajatellaan valtakuntaa. Minä edustan 17,4 miljoonaa minun esi-isäni taistelivat ja kuolivat Euroopan, Euroopan taistelukentillä fasismia vastaan taistellessaan. Nyt sitten kolmen vuoden ajan, vaikka nyt on maksettu jäsenyydestä yli miljardi, niin meitä on vain halveksuttu ja tämä on nyt sitten muuttunut pahemmaksi tämä level playing field, niin en haluaisi kyllä pelata teitä vastaan jalkapalloa. Tässä Euroopan unioni ei usko demokratian, sen tämä on osoittanut. No nyt tänään meidän pitäisi sitten äänestää siitä, Eh, että eh, valittelisimme tätä Brexitiä. No sanon tässä, että je ne regrette rien. Me lähdemme EUsta ja me emme tätä yhtään eh, kadu. Mr. Kelly, for one and a half. Edustaja Kelly, puolitoista minuuttia. Hyvää huomenta. Historioitsijat tulevat kuvaamaan ehkä Brexittiä uskomattomaksi eh, Halkin ja hänen liittolaisten voitoksi, kun 31.10. tulva iskee riippumatta sen vaikutuksista kansalaisiin, vaurauteen tai eh, rauhaan Irlannin saarella. Siksi olemme kiitollisia Irlannista siitä solidaarisuudesta, jota EU26 on meille osoittanut Barnierin ja Junckerin puolesta. Juncker sanoi, että he seisovat rinnallamme solidaarisuuden eh, nimissä ja yhteisen tarkoituksen puolesta ja herra Barnier hyvin selkeästi kertoi, kuinka välttämätöntä varajärjestely on. Tässä on myös toinen vaikutus, joka Brexitillä on, ja se on hyvä, äh, pitkän perjantain sopimuksen jälkeen suhde Irlannin ja yhdistyneen kuningaskunnan jälkeen. Suhde kulminoi siihen, että pari vuotta sitten meillä käytiin vierailulla ja valitettavasti tällainen hyvä yhteistyön henki on nyt siirtynyt epäilykseen ja vaihtunut epäilykseen ja epäluuloon. Olen saanut kannustusta siitä, mitä tänään puhuttiin artiklasta 50 ja lykkäyksestä, jotta annetaan ensinnäkin Johnsonille ratkaisumallien ehdotustilaisuus varajärjestelylle ja sitten, että annetaan Britannian ihmisille mahdollisuus saada takaisin valta niille äh, Brexit-edustajille, jotka haluavat viedä vallan heiltä. Kiitos. Miss Barley. Sitten Barley, minuutti. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Minä olen Saksan ja Britannian kansalainen ja Brexit on minulle hyvin tärkeä aihe, kuten varmasti monelle muullekin. Ja se vetoaa hyvin voimakkaasti tunteisiin ja, ja eniten niin tekee tämä varajärjestely. Tämä varajärjestely on väliaikainen järjestely. Se pätee vain siihen asti, kunnes uusi sopimus allekirjoitetaan. Mikä siinä sitten on niin suuri, suuri ongelma? Brita, Britit pelkäävät, että jäävät sidoksiin EU-hun ikuisesti, vaikka samaan aikaan vältettäisiin suljettu raja Irlannin ja Britannian välillä. Kyse on kuitenkin myös Irlannista, ja siksi meillä on oikeus siitä keskustella, koska Irlanti on edelleen osa EUta. Nyt täytyy toimia tasan päinvastaisella tavalla kuin mitä monet brittipoliitikot tässä vaativat. Eli me emme voi jatkuvasti puhua aggressiivisesti ja käyttää vaikka minkälaisia kielikuvia, sanon tämän brittinä ja saksalaisena. Meidän tulee jatkaa rauhallista eloa rinnakkain hyvinä naapureina. Kiitos. Sitten minuutti Remercier Jean-Claude Juncker Kiittäisin Barnieria ja Junckeria vierailusta täällä parlamentissa. Parlamentti kuuntelee teitä, keskustelee Brexitistä ähm, ilman, että kukaan keskeyttää istuntoamme. Meidän on kannettava vastuu. Me emme voi hyväksyä sitä, että Irlannin äh, rauha ähm, vaarantuisi. Me emme halua myöskään vaarantaa äh, unionin äh, koskemattomuutta ja yhtenäisyyttä, enkä, emmekä halua rikkoa kansalaisten oikeuksia tai heidän turvallisuuttaan vaarantaa. Meidän kantamme on aina ollut ja sitä sanelee edelleenkin kunnioitus Britannian kansaa äh, kohtaan ja ystävyys, mutta mitä sitten brittihallitus haluaa? Me emme tiedä, halutaanko lykätä Brexittiä tai onko sille oikeutusta sille lykkäykselle. Brittihallitus ei kerro meille, milloin miten ja mihin suuntaan he haluavat lähteä Euroopan unionista. Tämä on kestämätön tilanne. Meidän täytyy tietää, kunnioittaako Britannia meitä samalla tavalla kuin me heitä, ja tämä tarkoittaa sitä, että pitää uskaltaa sanoa totuus. Kiitos. Mr. Cuff. Edustaja Cuff, yksi minuutti. Eilen minä kuulin äh, herra Barnien puhuvan hauraasta rauhasta. Hän puhui Äh, naisista, jotka joka päivä työn takia ylittävät rajan Pohjois-Irlannissa. Sanoi, että me emme halua, että nyt kaikki lähtee uudestaan liikkeelle. Sanoisin nyt äh, Farasille ja Johnsonille, että menkää rajalle, kuulkaa näiden ihmisten tarinat. Ne ovat todellisia tarinoita. Pohjois-Irlannissa jännitteet ovat aina läsnä väkivaltaisuudet eivät ole koskaan kaukana. Irlantilais kollegani ovat kertoneet tästä. He ehdottivat tällaista vahvistavaa äänestystä heille, että eh, Britannia lähtisi backstopista. Pitäisi kuitenkin kysyä heiltä, että eh, mitä tässä nyt halutaan tehdä. Heidän pitäisi tässä voida eh, valita. On sanottu, että pitäisi uskoa ihmeisiin. Meidän täytyy nyt uskoa niihin, mutta emme saa kuitenkaan menettää toivoamme, että ratkaisu voidaan löytää. Thank you, Mr. Koff. Kiitoksia edustaja Kaff ja hienoa, että tällainen Tällaista runoilijaa tässä käytitte. Minäkin olen häntä käyttänyt. Seuraavaksi edustaja Rinaldi. Kiitos puhemies. Olen kuunnellut tässä kollegoita, jotka ovat puhuneet keskustelun kuluessa ja näyttää selvästi siltä, että nyt halutaan toistaa Britannian kansanäänestys niin kauan, että saadaan sellainen tulos, joka kelpaa EUlle, mutta ei demokratia näin toimi. Se toimii ihan toisella tavalla. Kun Ursula von der Leyen valittiin ihan muutaman äänen enemmistöllä. Kukaan ei vaatinut uutta äänestystä, vaikka puolet parlamentista ei halunnut häntä tähän virkaan. Haluaisin tästä teitä muistuttaa. Ja sanoisin myös, että Britanniaan virtaa paljon tavaroita ja palveluita EUsta. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että tässä rangaistaan Britanniaa? Eikö sinne myydä enää autoja tai elintarvikkeita tai sähkölaitteita? Muistetaan nyt realiteetit ja yritetään saada aikaan rakentava ratkaisu. Kun pankkien tukemista vaadittiin, silloin järjestettiin yökaudet kestäviä kokouksia ja ratkaisu lopulta löytyi, mutta Britannian tapauksessa ei samanlaista sitoumusta näytä löytyvän. Kiitoksia. Pahoittelut, mikrofoni pistettiin pois päältä. Edustaja Jambaski sitten minuutti. Kiitos, rouva puhemies. On yhä ilmiselvempää, että Britannia putoaa EUsta ilman sopimusta ja se haittaa kaikkia meidän vientimme, tavaroiden ja palveluiden Irlannin rauha vaarantuu. Yhdistynyt kuningaskunta jättää EUn, mutta se ei lähde Euroopasta, se tulee edelleenkin olemaan Naton jäsen ja yksi meidän tärkeimmistä kumppaneistamme. Meidän täytyy löytää ratkaisu Irlannin ongelmalle. Euroopan unionin johtajien pitää ymmärtää, että Irlannin varajärjestely Barnierin ehdottamana on sellainen, että brittiosapuoli ei sitä pysty hyväksymään. Me voimme odottaa kunnon sopimusta, kunhan tämä backstop-kysymys on saatu ratkaistua. Muuten riskeeraamme emme pelkästään Euroopan talouden, vaan myös luottamuksen toisella puolella. Kiitoksia. Sitten edustaja Rodriguez, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Meille Brexit on siirtymäaika, eikä se meitä todellakaan miellytä. Varsinkin Gibraltarin raja ajatellen tämä on katastrofaalista. Tämä raja Gibraltarin ja Espanjan välillä on sellainen, että 28 000 ihmistä ylittää sen. Ja siellä on paljon rajatyöntekijöitä. Me emme tiedä vielä, miten voidaan välttää se, että nyt tässä tulee kielteisiä vaikutuksia työntekijöihin, että he eivät esimerkiksi saa eläkkeitä tai palkkaa. Ja tässä rajan ylittäminen hankaloituu, lääkkeitä, vientiä, tuontia ei voida harjoittaa, se hankaloituu, samoin matkailijavirrat joutuvat tässä ongelmiin. Ja nyt tässä sitten Boris Johnson tässä lomautti parlamentin, niin tämä on kyllä katastrofi. Jos nyt tässä, kun ajatellaan, ajatellaan ihmisten vastuista, niin niin täytyisi pitää tässä nyt on vähän aikaa. Tulkit tekevät aivan loistavaa työtä, mutta toivoisin, että puhuisitte hiukan vähemmän kuitenkin aikarajojen puitteissa. Ja seuraavaksi edustaja Forman saa puheenvuoron yksi minuutti. Rouva puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tämä on ensimmäinen puheeni tässä kunnianarvoisessa salissa ja toivottavasti myös viimeiseni. Kun tulin tähän rakennuksen ensimmäistä kertaa, näin valtavia näyttötauluja – jossa vaadittiin vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja, mutta mikä niitä, mitä virkaa niillä on, jos tulosta ei kunnioiteta? Miksi kannattaa pitää vapaita vaaleja, jos häviäjät eivät suostu hyväksymään häviötään? Miksi kannattaa pitää vapaita vaaleja, jos vapaus ja oikeudenmukaisuus uhrataan eliitin alttarille, kun eliitti ajattelee tietävänsä paremmin? EU pitää itseään globaalin demokratian soihdunkantajina, joka tuo toivoa sorretuille. Mutta mitä virkaa sillä on, jos EU ei hyväksy oman jäsenvaltionsa demokraattista äänestystulosta. Ystäväni Boris Johnson voidaan ehkä pakottaa vaatimaan tai pyytämään tätä lykkäystä erolle muutaman viikon kuluttua. Jos EU todella uskoo demokratiaan, sen täytyy hylätä tämä pyyntö, vaikka tulos ei silloin olekaan mieleinen. EUn on seistävä tässä nyt brittikansalaisten rinnalla. Kiitos. Olen pahoillani, että jouduin ensimmäisen puheenvuoronne näin keskeyttämään, mutta puhuitte liian pitkään. Seuraavaksi edustaja Belami puolitoista minuuttia. Derrière les éclats de voix de ce matin, il... Tämän aamun puheiden kaikujen taustalla on todellisuutta. Britannian kansalaiset ovat päättäneet lähteä EUsta ja tätä valintaa on kunnioitettava. Tässä keskustelussa ei ole mitään järkeä, jos me vaan puhumme Britannian politiikan todellisuudesta. Meidän pitää keskittyä olennaisiin asioihin, miten kaikkien kansalaisten etuja suojataan, Sopimukset on erojohtaisi siihen, että me olemme kaikki haavoittumassa asemassa meillä on haavoittuvampi kyky puolustautua. Yhteistyö Britannian naapurien kanssa on hyvin tärkeää. Puolustusvoimat, poliisiyhteistyö. Meidän täytyy löytää yhteisesti ratkaisu muun muassa terroristi-iskuja vastaan meidän talouksiimme tämä vaikuttaisi nyt jo vaikeassa tilanteessa yhä enemmän ja erityisesti tämä maksaisi paljon eh, Britannian saareryhmän läheisille naapureille, erityisesti Ranskalle, eh, sopimuksettoman eron eh, yhteydessä me joutuisimme hallinnoimaan maarajaa Britannian kanssa, joka olisi EU-ulkoraja. Kalastukselle tämä vaikuttaisi myös hyvin pahasti, koska brittikalastusvedet jäisivät meidän ulkopuolellemme ja tämä tarkoittaisi sitä, että emme pystyisi tekemään enää yhteistyötä. Meidän pitää nyt kantaa vastuumme. Me emme täällä halua uudelleen pelata jotain jo pelattua ottelua. Meidän täytyy nyt todella valmistella kunnon sopimusta ja hyvä Michelle, odotan teiltä, että jatkatte tätä työtä. Edustaja Guillaume, yksi minuutti. Kun ajatellaan nyt näitä vaihtoehtoja tälle Britannian lähtemiselle ja kun ajatellaan Johnsonin toimintaa, niin päätöslauselman osalta eurooppalaiset haluavat järjestäytyneen poistumisen. Kun ajatellaan Irlantia, jossa tutkita, tuetaan ja kunnioitetaan myöskin näitä kansalaisia, tämä vahvistaisi eurooppalaisia sääntöjä ja sitoumustamme. Viesti on selkeä. Meidän täytyy tässä pitäytyä, jos tällaiset vaalit tulevat. Britannian pääministeri tekee, tekee tai meidän täytyy vaatia, että hän myöskin pitää tässä vastuustaan kiinni. Ja meidän täytyy voida voida tukeutua hänen David Cameron, hän hyvin taktisista syistä nyt ryhtyy näihin toimenpiteisiin. One minute, Mr. Gary. Seuraavaksi edustaja Garikano, yksi minuutti. More than 150 000 yli 150 000 espanjalaista asuu Britanniassa ja 300 000 brittiä asuu Espanjassa. Näille kaikille kansalaisille tällainen sopimukseton ero on huono asia, vaikka Nigel Farage tässä toisin totesi. Tilanne on nyt hyvin dramaattinen.